Okay, well, good afternoon everybody. Um, I'm sorry. Hyvää iltapäivää kaikille. Pyydän anteeksi, että muutamia jäseniä on vielä poissa paikalta. Kokouksia on vielä päällekkäisiä ja yritin tässä varmistaa, että jäsenet palaa toimistoihin. Ministerin täytyy nyt noin tunnin päästä lähteä, sillä hänellä on muitakin kokouksia ja hänellä on todellakin tärkeitä asioita esiteltävänä, joten haluaisimmekin aloittaa Ensinnäkin, herra ministeri, haluaisin kiittää teitä vieraanvaraisuudesta ja siitä, että järjestitte meille hyödyllisiä kokouksia, kun kävimme luonanne huhtikuussa valmistelemassa Kyproksen puheenjohtajakautta. Nämä kokoukset ovat olleet todellakin arvokkaita ja monet jäsenet meillä ovat kiitollisia tästä yhteistyöstä monissa asioissa. Me olemme innokkaita luomaan hyvät yhteistyösuhteet eri puheenjohtajavaltioihin, jotta voimme jatkaa näitä sisämarkkina-asioiden käsittelyä. Me olemme tehneet kovasti työtä lainsäädäntöohjelmamme parissa, jotta meillä on hyvät lähtökohdat, kun avaamme neuvottelut teidän kanssanne. On ilo toivota teidät tervetulleeksi tänne. Tehän olette kilpailuneuvoston puheenjohtaja. Tämä on meille hyvin tärkeä asia. Ja lisäksi käsittelette myös matkailua, kauppaa ja teollisuutta. Tämä, tähänkin kuuluu monia meitä kuin kiinnostavia aiheita. On ilo saada toivottaa teille tervetulleeksi, joten voittekin nyt äh, pitää pienen alustuksen ja sitten varmasti kollegat esittävät monia kysymyksiä Kyproksen puheenjohtajakauden ohjelmasta. Olkaa hyvä puheenvuoro nyt teidän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Rouva varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Minun vierailuni tänään parlamentissa ja tässä valiokunnassa – jatkaa tällaista käytäntöä, jossa neuvoston puheenjohtaja vuorossa olevan maan edustajat kertovat tulevan puheenjohtajuuskauden tärkeimmistä linjauksista parlamentille ja valiokunnille. Ja tässä tapauksessa puhumme tietysti kuluttaja-asioista ja sisämarkkina-asioista. Minä olen läsnäolollani ja vierailullani halunnut osoittaa kunnioitusta koko Euroopan parlamentille ja, ja tälle valiokunnalle. Euroopan unionin on oltava demokraattisempi ja sen on päästävä lähemmäs kansalaisiaan ja kuunneltava niitä tarkemmin. Kyproksen viesti puheenjohtajavaltiona on se, että tarvitsemme paremman Euroopan ennen kaikkea kansalaisille – kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, Euroopan parlamentin vaikutusvaltaa on laajennettu. Ja nyt neuvoston puheenjohtajavaltion edustajana haluan ilmoittaa, että pyrimme tekemään mahdollisimman tiivistä yhteistyötä parlamentin ja sen valiokuntien kanssa tässä tämän vuoden loppupuoliskolla toimivaltaamme kuuluvissa asioissa – tässä alustuksessani kerron päälinjauksistamme seuraavalle puolivuotiskaudelle. Niistä on sovittu kyproslaisten kesken. Haluaisin kiittää tanskalaisia ja puolalaisia. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Onnittelisin heitä myös hyvästä työstä neuvoston puheenjohtajuuskauden aikana tärkeissä asioissa – Tämä meidän ohjelmamme on valmistettu, valmisteltu yhteistyössä tämän kuluttaja- ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan kanssa ja myös yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Puheenjohtaja, rouva varapuheenjohtaja, hyvät jäsenet, olen iloinen, että olen päässyt tänne puhumaan. Kyproksella on monia tavoitteita, mutta niissä on havaittavissa kaksi pääsuuntausta. Ensimmäinen on se, että pyrimme saattamaan loppuun ja päätökseen komission antamat lainsäädäntöehdotukset sisämarkkinoihin liittyen. Monissa ehdotuksissa lopullinen päätös on vielä tekemättä ja asioita on myös kesken Puolan ja Tanskan puheenjohtajuuskausilta, mutta olemme varmoja siitä, että hyvällä yhteistyöllä muiden neuvoston jäsenten kanssa ja Euroopan unionin muiden toimielinten kanssa ja ennen kaikkea tämän valiokunnan kanssa ja parlamentin kanssa kokonaisuutena nämä asiat saadaan päätökseen ja asioita saadaan vietyä tehokkaasti eteenpäin. Meillä on yhteiset tavoitteet. Pääasiallisena tavoitteena on kasvun turvaaminen, työpaikkojen luominen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen. Me haluamme saada liikkeelle myös uusia aloitteita sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Joissakin asioissa odotetaan edelleen Euroopan komission hyväksyntää ja uusia aloitteita sieltä. Niitä saadaan syyskuussa. Sen jälkeen Kypros voi sitten puheenjohtajavaltiona viedä eteenpäin kilpailukykyneuvostossa syyskuussa päätelmiä sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlien kunniaksi Kypros järjestää 20. lokakuuta Nikosiassa konferenssin. Siinä on tarkoituksena saada mukaan kyproslaista kansalaisyhteiskuntaa. Siellä pohditaan muun muassa tulevaisuuden haasteita. Näistä markkina-aloitteista sanon myös muutaman sanan. Julkiset hankinnat ovat meille tärkeitä. Kypros haluaa saada aikaan yksinkertaisen, joustavan puitekehyksen, jolla pystytään vähentämään hallinnollista taakkaa, joka takaa oikeusvarmuuden ja joka myös toisaalta tukee Euroopan unionin lainsäädännön noudattamista – aivan kuten Eurooppa 2020 strategiassa on todettu. Haluamme saada aikaan myös tehokkaampaa julkisten varojen käyttöä. Noudatamme tässä Tanskan puheenjohtajuuskaudella kehittämää työmallia, koska se oli hyvin menestyksekäs. Meidän tarkoituksenamme puheenjohtajuuskaudella – on pyrkiä kaikin tavoin tekemään yhteistyötä tämän valiokunnan ja muiden EUn toimielinten kanssa, jotta pääsemme sopimuksen kahdesta erittäin tärkeästä asiasta tämän vuoden loppuun mennessä. Me haluamme löytää ne säännöt, joilla pystytään takaamaan tämä yksinkertaistaminen ja, ja joustavuus julkisissa hankinnoissa. Haluamme myös kehittää välineitä, joilla voidaan luoda entistä parempaa ja tehokkaampaa lainsäädäntöä yksittäisiin sopimuksiin liittyen. Julkiset hankinnat ovat uusien haasteiden edessä. Laatu- ja hintasuhdetta on tarkasteltava uudelleen. Myös sopimusrikkomuksista aiheutuvia sanktioita tulee tarkastella ja innovaatioita edistää. Tarvitsemme myös PK-yrityksille parempaa pääsyä markkinoille. Niiden rekisteröitymisvaatimuksia esimerkiksi on madallettava. Julkisiin hankintoihin osallistumisesta on tehtävä hallinnollisesti ja byrokraattisesti helpompaa näille PK-yrityksille. Meidän täytyy suojella työpaikkoja korruptiolta ja eturistiriidoilta. Haluamme myös parantaa hallintoa tekemällä parempaa yhteistyötä. Kehitämme tällaisia tietosektoreita, joita jäsenvaltiot sitten valvovat. Julkisten hankintojen sopimuksissa me tarvitsemme yksinkertaistetun direktiivin joka turvaa läpinäkyvyyden ja avoimuuden ja syrjimättömyyden. Tätä kautta julkisia ja yksityisiä resursseja pystytään käyttämään pitkän aikavälin rakenteelliseen muutokseen ja kasvuun. Näissä asioissa me pyrimme saavuttamaan edistystä. Myös ammattipätevyydet ovat tärkeä asia nykyisen lainsäädäntöpuitekehyksen modernisointi on tärkeää ammatti, ammatillisten tutkintojen vastavuoroisessa tunni, tunnustamisessa. Se on tärkeää sisämarkkina-asioiden toimenpidepaketin puolesta. On tärkeää edistää luottamusta jäsenvaltioiden välillä, jotta avoimiin työpaikkoihin saadaan ne pätevyydeltään täyttäviä ihmisiä myös muualta kuin tästä kyseisestä jäsenvaltiosta. Tämä kaikki edistää sisämarkkinoiden parempaa toimimista. Ammatillinen liikkuvuus, liikkuvuus on Euroopassa myös tärkeää. Sille on suurta tarvetta, joten me tarvitsemme parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Tarvitsemme lisää luottamusta. Kypros aikoo panostaa siihen, että saadaan hyviä ehdotuksia yhteistyössä parlamentin kanssa ja pyrimme saamaan ehdotuksia nimenomaan parlamentilta, jotta parlamentin ja neuvoston kannat saataisiin lähelle toisiaan. Kirjanpito, säännöstön laatiminen on meille myös tärkeä asia. Haluaisimme myös tässä asiassa hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa. Tähän on tulossa ehdotus vuoden loppuun mennessä. Kuluttaja-asioissa Kypros aikoo tarttua asioihin, jotka liittyvät sisämarkkinoihin, koska ne ovat tärkeitä meille kaikille. On tärkeää asettaa kansalainen sisämarkkinoiden keskiöön Lopullisena tavoitteena tulee olla se, että kansalaiset pääsevät todella nauttimaan kaikista sisämarkkinoiden tarjoamista eduista. Kuluttajat haluavat luotettavia, monipuolisia tuotteita ja palveluita, ja heillä voi olla tärkeä rooli yritysten kilpailukyvyn kasvattamisessa ja myös koko Euroopan unionin kilpailukyvyn kasvattamisessa. Tämä asia tapahtuu vain, jos kuluttajilla on riittävästi suojaa ja jos heidän oikeutensa toteutuvat ja jos kuluttajat saavat niistä tietoa. Mehän tiedämme, että kuluttajien rahankäyttö vastaa 56 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta. Kuluttajien oikeuksien on siis toteuduttava. Kuluttajilla on oltava luotettavaa juridista apua turvanaan ongelmatilanteissa. Tähän tarkoitukseen olemme laatimassa tai panemassa alulle direktiivi ja asetusehdotusta. Tähän liittyy myös vaihtoehtoinen riidaratkaisumenetelmä, direktiivi. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Harburia ja kaikkia valiokunnan jäseniä siitä, että olette aktiivisesti keskustelleet meidän kanssamme näistä asioista. Ja tällä tavoin varmasti tulevaisuudessa päästään tehokkaasti asioissa eteenpäin ja päästään äänestämään tästä direktiivistä ja asetuksesta vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Sisämarkkina-asioiden lisäksi Kypros haluaa edistää asetusluonnosta kuluttaja-asioissa myös vuosina 2013 ja 2014. Meille on tärkeää saada aikaan tehokasta lainsäädäntöä, jolla suojellaan ja varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja terve- terveellisyys. Tässä asiassa teemme kaiken mahdollisen. Pyrimme parhaan kykymme mukaan edistämään myös tätä yhdeksän direktiivin pakettia. Kyproksen tavoitteena on saada nämä asiat päätökseen työryhmissä ja tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Toivomme ratkaisua jo ensimmäisessä käsittelyssä. Haluamme parempaa lainsäädäntöä, joka lisää ympäristön suojelua ja ihmisten terveyden turvaamista – näihin asioihin liittyvät luonnokset ovat meille myös tärkeitä. Myös tämä huvijahti direktiivi on meille tärkeä. Sillä saavutetaan tasapuoliset olosuhteet kaikille kumppaneille. Se vahvistaa sisämarkkinoita myös näiden veneiden valmistajille – tässä asiassa työ on vasta alussa, mutta meillä on jo varsin rohkaisevia merkkejä täältä parlamentista, että tässä asiassa voidaan päästä nopeasti sopimukseen. Kyproksen tavoite tässä on tehdä rakentavaa yhteistyötä. Mekaaniset tai moottoriajoneuvot, siinä asiassa olemme myös lähellä kompromissin löytämistä ja Kypros haluaa tarjota rakentavaa panosta neuvotteluihin näissä kahdessa asiassa. Sisämarkkina-asioissa on puhuttu myös yhdennetyistä säännöistä, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä ja valvomaan ja turvaamaan markkinoita. Ne ovat myös meille tärkeitä asioita. Nyt kiitän teitä huomiostanne ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Good. Well, thank you very much indeed. Yes. Kiitoksia paljon. Aion nyt pyytää kollegoita esittämään kysymyksiä, mutta ensiksi kuitenkin, koska nyt teillä oli hyvin kattava lista kaikista aiheista, joita aiotte käsitellä meidän kanssamme, niin meillä on kaksi tärkeää ää, esittelijä Rouva ja herra Greg. Ja sitten meillä on tämä paketti, josta äänestämme tänä aamuna, niin ehkä pyydän näitä kahta ensiksi esittämään kysymyksensä tästä paketista tai muista seikoista, jotka heitä saattavat kiinnostaa. Eli ensiksi näiltä kollegoilta kysymyksistä, sen jälkeen muilta kollegoilta rouva Ryylä ja herra Schwab sekä kaikki muut jäsenet sekä Rouva Pietikäinen voivat esittää kysymyksiä. Olen onnellinen, että mainitsitte myös tämän minun mietintöni näistä huviveneistä. Eli nyt ensiksi Rouva Veni, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Kyprosta puheenjohtajavaltiona siitä, että se on täällä edustettuna. Ja nyt aivan ensiksi minun on mainittavaa se, että täällä on aika vähän meppejä paikalla, koska asiat sanon suoraan aina, niin sanon, että ehkä olisi parempi pitää tämä kokous Nikosiassa. Siellä olisi ollut enemmän väkeä paikalle, koska aurinko paistaa ainakin teillä päin. Halusin näin vähän keventää tässä tätä tunnelmaa. Mutta nyt siis kiittäisin teitä siitä, mitä sanoitte, mitä tulee näin kahteen direktiiviin, joita käsitellään sisämarkkinavaliokunnassa. Olen erityisen tyytyväinen julkisten hankintojen direktiivin. Te puhuitte yksinkertaistamisesta ja hintalaatusuhteesta. Olemme samaa mieltä kanssanne. Ja sitten on hyvä se, mitä sanoitte, että aiotte nyt todellakin julkisissa hankinnoissa tutkia niitä tapauksia, joissa ihmisten työntekijöiden oikeuksia ei kunnioiteta ja erityisesti huomioidaan PK-yritykset. Kaikkiaan tiedämme, että tämä on sisämarkkinoiden ydin, PK-yritykset, ja ne edistävät yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, alueellista yhteenkuuluvuutta. Ja sitten tutkinto, eh, todistaja ammatillisen osaamisen tunnustaminen. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että on lisättävä liikkuvuutta, tarvitaan lisää kilpailukykyä ja hyviä työpaikkoja sisämarkkinoilla. Mutta sitten sanoitte erään asian, joka on minulle erityisen tärkeä. Tämä on meidän suuri ongelmamme ja se tulee olemaan myös neuvoston suuri ongelma. Eli kyseessä on se, että tarvitaan lisää luottamusta jäsenvaltioiden välille. Direktiivin avulla on tärkeää antaa luottamusta kansalaisille. On osoitettava, että EUsta on todellakin lisäarvoa, on annettava jäsenvaltioille tarpeeksi mahdollisuuksia hoitaa omat tehtävänsä ja tätä varten tarvitaan todellakin luottamusta jäsenvaltioiden välille ja tämä on meidän tämänhetkinen ongelmamme. Eli lasken siihen, että te meitä autatte tässä meillä on sisämarkkinat, mutta eurooppa pedagogia ei tarpeeksi hyvin hoideta minun maassani tuskin ollenkaan. Tähän toivon muutosta on huomioitava myös kansalaisten oikeudet ja niiden suojaaminen, myös työntekijöiden ammattihenkilöiden oikeuksien suojattava ja on myös tiedotettava näistä asioista jäsenvaltioissa. Vaikka te olette pieni puheenjohtajavaltio, niin joskus pienet puheenjohtajavaltiot kokevat olevansa vahvempia, koska heillä on suuri haaste edessään. Kiitos. Uh, Kiitos. Ja sitten seuraavana herra Greg. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä tulen Euroopan unionin pienimmästä valtiosta, joten on hieno nähdä, että tällä näin pieni maa on nyt puheenjohtajavaltiona. Toivon teille hyvää, mutta minun kokemukseni Kyprosin puheenjohtajakaudesta ovat olleet sellaisia, että he ovat olleet hyvin yhteistyöhaluisia oman uh, salkkuni kohdalta. Ja ja sitten mainitsitte kaksi seikkaa. Ensinnäkin uskotte sisämarkkinoihin, jotka ovat kansalaisia varten. Ja sitten toiseksi teidän agendallanne ei ollut liikaa prioriteetteja, kuusi prioriteettia mainitsitte. Ja mielestäni tämä on tehokkain tapa käsitellä asioita. Ainoa ongelma, joka minulla tässä nyt on, ja siitä esitän kysymyksen, kun toteutamme sisämarkkinoita, teidän ei tarvitse katsoa sisämarkkinoita. Parlamentti ei ole teidän suurin ongelmanne, vaan neuvosto. Joten haluaisinkin kysyä, miten aiotte strategisesti selättää nämä esteet neuvostossa, siis sen, että siellä ei käsitellä sisämarkkinoita todellisena prioriteettiasiana. Kiitos. Herra ministeri, haluaisitteko vastata näihin kahteen ensimmäiseen kysymykseen? Kiitos. Eh, Minä haluaisin kiittää tässä edustaja Verniota näistä ystävällisistä sanoista, julkisista hankinnoista. Toteaisin sen, että me haluamme tarkastella tämän asian kaikkia puolia. Haluamme varmistaa, että pk-yrityksillä on pääsy kasvuun ja näihin julkisiin hankintoihin, mutta haluamme edistää kestävää kasvua, innovaatioita. Ja samalla myös ympäristöön ja yhteisöihin liittyviä asioita, mitä tulee julkisiin hankintoihin. Siksi me tarvitsemme tehokkaita työehtosopimuksia ja myös sitä, että työntekijät itse ovat tietoisia oikeuksistaan. No sitten näistä ammattipätevyyksien, ammattipätevyyksistä ja niiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Se on vaikea aihe. Kaikki meistä ovat sitä mieltä, että tarvitaan lisää liikkuvuutta Euroopassa. Ja kahdenvälisten sopimusten kautta liikkuvuutta kyllä esiintyy, mutta tämän aiheen monista eri puolista pitää keskustella. Olette aivan oikeassa siinä, että me tarvitsemme lisää luottamusta. Myös kansalaisten itsensä tulisi tuntea omat oikeutensa. Sekin on totta, että ne eroavaisuudet, joita Euroopassa on koulutusasioissa, tekevät hiukan vaikeaksi tutkintojen tunnustamisen yhdenmukaistamisen. Tämä sama on tietysti totta monella muullakin alueella. Tähän on totta kai löydettävä ratkaisu, koska sillä tavoin pystytään vahvistamaan liikkuvuutta Euroopassa ja toisaalta sitten sillä tavoin lisäämme kansalaisten luottamusta, kun kansalaiset tietävät, että heidän ammatillinen pätevyytensä ja, ja tutkintonsa tunnustetaan kaikkialla Euroopan unionissa. Edustaja Vernio on aivan oikeassa sanoessaan, että Kypros puheenjohtajavaltiona yrittää lähettää tässä asiassa nyt selvän viestin ja haluamme olla tehokas sovittelija ja välittäjä tässä asiassa. Kiitos myös edustaja Krekille ystävällisistä sanoista hänkin edustaa pientä maata ja silloin ymmärtää, minkälaisia vaikeuksia siihen liittyy, kun pienet, puheenjo- puhe- pienet jäsenvaltiot ovat puheenjohtajuusvuorossa. Mutta minusta meillä on erittäin hyvä henkilöstö ja pystymme todella tekemään yhteistyötä monien eri tahojen kanssa ja ylittämään esteet. Pienillä mailla on kenties suurempi tarve Euroopalle. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja se tarkoittaa sitä, että sisämarkkinat on saatava päätökseen. Meillä on monia vaikeita asioita edessämme, mutta me todella yritämme saada niistä päätökseen niin monet kuin mahdollista. Ja aivan kuten aiemmin sanoin, niin me yritämme viedä asioita eteenpäin. Olen iloinen nähdessäni, että komissio on hiukan liikehtinyt tietyissä asioissa ja syyskuussa sitten nähdään, minkälainen sisämarkkinalainsäädäntöpaketti kaksi komissiosta on tulossa. Me teemme yhteistyötä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa ja se yhteistyö varmasti auttaa meitä eteenpäin. Näin löydämme parempia ratkaisuja ja neuvostossa, siitä olen ihan samaa mieltä, neuvostossa nämä asiat voivat olla monesti vaikeita. Vielä eräs asia, ja se on se, että meidän pitää varmistaa, että lainsäädännön täytäntöönpanoa valvotaan tarkemmin. Se ei riitä, että meillä on toimenpiteitä, vaan niiden soveltamista ja toteutusta pitää myös valvoa. Um, Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rouva Ryylle ja herra Schwab. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, kiitän teitä sydämellisesti siitä, että olette tulleet tänne valiokuntaamme. Ja kiitos, että olette puhuneet näistä painopisteistä tänne ja odotan innolla tätä hyvää yhteistyötä Kyproksen puheenjohtajavaltion kanssa. Minulla on kaksi huomautusta vain pyytäisin, että keskustelette näistä kahdesta seikasta kanssamme. Sanoitte, että teillä on kuusi painopistettä ja mainitsitte, että suurin osa näistä kuudesta saadaan, kuudesta seikasta saadaan käsiteltyä, käsiteltyä joulukuun mennessä. Puhun nyt tässä julkisista hankinnoista. Mielestäni pitäisi tehdä päätöksiä hitaammin, mutta samalla tehdä todellisia edistysaskeleita. Eli me tarvitsemme enemmän yksinkertaistamista, mutta samalla myös oikeusvarmuutta. Sillä sama, ja samalla meidän pitää saada aikaiseksi innovatiivisia ja kestäviä julkisia hankintoja. Ja lisäksi nyt mietin tässä, että kun on kyse näin kiistanalaisesta alasta, alasta, jolla, jolla tulee paljon tarkistuksia ja jolla yhteiskuntaryhmillä on eri mielisyyksiä, niin en ole aivan varma, olisiko tämä aihe mahdollinen saada ensimmäisessä käsittelyssä läpi. Uskotteko todella, sillä minä olen kyllä Tanskan puheenjohtajakaudella kuullut hieman sen suuntaista, että että neuvostossa ei ole kyllä suurtakaan sopua, niin oletteko sitä mieltä, että neuvosto saa tästä sovun aikaiseksi? Ja sitten toinen kysymys eh, koskee näitä palvelukonsessioita, toimilupia. Myös tämä, tästä aiheesta käydään suurta yhteiskunnallista keskustelua ja mielestäni minulla on tässä epäilykseni kyllä siitä, onko nyt tavoitteena saada aikaiseksi nopeasti lainsäädäntöä vai hyvää lainsäädäntöä? Meidän pitäisi ehkä tässä ottaa vähän enemmän aikaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Tämä viimeinen mainitsemasi huomautus oli todellakin hyvin mielenkiintoinen. Herra Schwab. Kiitos puheenjohtaja, herra ministeri. Mehän tapasimmekin jo lounaan aikana ja keskustelimme erästä aiheesta. Nimittäin meidän pitäisi ensiksi sanoa, että aivan sama, minkälainen neuvoston kanta tulee olemaan. Sisämarkkinoiden toimeenpanepaketti 2 tulee, sillä parlamentti haluaa sen ja on työskennellyt sen parissa jo pitkään. Ja komission jäsen Barnierin yhteistyö on tässä ollut hyvin verkottunutta. Minä olen tästä Rover Ylen kanssa samaa mieltä. Nämä julkiset hankinnat epäilen kyllä, voitaisiinko se saada päätökseen tämän lainsäädäntöpäätökseen tänä vuonna. Tässä pitäisi olla ennemminkin varovainen ja tarkka kuin nopea. Te mainitsitte, että, että neuvoston puolella on tiettyjä ongelmia. Minä voin mainita esimerkkinä tämän patenttipaketin. Ja siksi olisikin tärkeää, kuten herra Greg sanoo, siksi on tärkeää, että te puheenjohtajavaltion edustajana valtion, joka ei välttämättä joudu puolustamaan isojen EU-valtioiden etuja, että juuri te nyt kun pitää päättää sisämarkkinoista kasvun ja työllisyyden puolesta, että te olisitte avoimia. Ja nämä vastaavuustaulukoista, näistä vastaavuustaulukoista kos- käytävä keskustelu ei ole vieläkään saatu päätökseen, joten mainitsitte tässä korkeatasoisen, korkeatasoisen työryhmän, joka käsittelee sisämarkkinalainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, niin ehkä olisi myös idea, tämä, ehkä tämäkin on hyvä idea, mutta pitää toteuttaa muitakin toimia. Jäsenvaltiot, jos he ovat päättäneet direktiivistä neuvostossa, niin niiden pitää myöskin noudattaa näitä säännöksiä, eikä komissio saa, ei komission tarvitse tässä liikaa valvoa, sillä direktiivithän on, ovat eksplisiittisesti sellaista lainsäädäntöä, joka jäsenvaltion pitää itse omatoimisesti noudattaa ja toteuttaa. Kiitos. Thank you. Minister, you... Kiitos. Herra Sylikiotos, haluaisitteko vastata näihin kysymyksiin? Ε, σε ό,τι αφορά το ερώτημα της κυρίας Ρούτε, niin, mitä tulee Rova Ryylien kysymykseen. Käsittääkseni on paljon yksityiskohtia ja tarkistuksia siihen liittyen, ja tämä on hyvin monimutkainen kokonaisuus, mutta pitää huomioida eri näkökulmat, eli ympäristö, yhteiskunta ja niin poispäin. usein se, että edistytään nopeasti, ei enää tarkoita sitä, että toimitaan laadukkaasti. Meillä on nyt talouskriisi vallalla, meidän on edistettävä kasvua unohtamatta muita aspekteja. Usein elämä vie asioita eteenpäin omalla rytmillään joskus nopeammin, joskus hitaammin, eikä saa unohtaa kaikkein tärkeimpiä asioita. Ja minä voin vakuuttaa teille, että Kypros puheenjohtajan valtiona, ja pohjautuen siihen, mitä aikaisemmin sanoin, aiomme varmistaa sen, että näissä kahdessa aihekokonaisuudessa edistytään merkittävällä tavalla. On totta, että tässä on vielä näkemyseroja ihan rakenteellisiakin näkemyseroja näihin aiheisiin liittyen. Ja mitä sitten tulee palvelun tarjoamiseen, niin haluaisin nyt todeta, että on hyvin tärkeää muistaa, että palveluala on hyvin keskeinen Euroopassa. Ja kun nyt on kyse tällaista lainsäädäntötoimista, niin niillä pitäisi edistää tätä tärkeää alaa. Se on tärkeää Euroopan unionille ja Euroopan unionin taloudelle. Ja liittyen sitten niihin aiheisiin, jotka Andreas Schwab mainitsi. No tässä on kyse taas samantapaista asiasta, eli laadusta, sisämarkkinoista ja vauhdista, jolla on edistyttävä. No tässä on esimerkiksi tämä patenttiasia. Tämä on sellainen aihepiiri, jota käsiteltiin tänä aamuna jurivaliokunnassa. Patenttialalla me emme nyt ainakaan ole liikaa kiirehtineet. Tähän menee paljon aikaa ja usein ei voida välttämättä edistyä yhtä nopeasti kuin mitä haluttaisiin. Tässä nyt on kyse kompromista, joka ei ole parlamenttia tyydyttävä. Tämän mainitsin jo jurissa tänä aamuna. on sellaisia aiheita, joissa toimii eri tavoin kuin normaalisti. Mutta on kuitenkin tärkeää, että parlamentti ja neuvosto molemmilla on yhteistä tahtoa. Tämän sanon jurissa jo tänä aamuna. Tämä kaikkein tärkeintä pitää pyrkiä löytämään ratkaisuja, mitä tulee sitten täytäntöönpanoon ja lakien transponointiin. Tämä on hyvin tärkeää. Me jatkuvasti hyväksymme erilaisia säädöksiä ja asetuksia koskien sisämarkkinoita. Voin yhtyä Schwabiin. Meidän on nyt oltava tietoisia siitä, millä tavoin transponointi sujuu. On totta, että monessa maassa on ongelmia. Nämä aiheet on otettava esille ja on aina pyrittävä löytämään mekanismeja, ei ainoastaan seurantaa varten, vaan myös, jotta voitaisiin varmistaa parempi täytäntöönpano jäsenvaltiossa. Kiitos. Uh, now we have Mr. Nyt herra Koferati seuraavaksi. Um, herra Syvän on myös liittynyt seuraamme. Puhuimme, julkisia, puhuimme julkisista hankinnoista, joten herra Syvän voisi ehkä päivittää näistä asioista. Mutta ensiksi herra Koferaati. Presidente, volevo Kiitos puheenjohtaja. Halusin palata tässä erityisesti julkisiin sopimuksiin. Kuten tiedätte, Eurooppa on nyt vaikeassa tilanteessa ja suurin haasteiden edessä. Kansalaiset kärsivät tästä kriisistä jokaisessa jäsenvaltiossa eri lailla, mutta kukaan ei ole välttänyt kriisiä. Kaikki, kaikki tuntevat köyhyyden ja työttömyyden. Nämä ovat vaikeita ongelmia etenkin sosiaaliselle kohesiolle ja suhteille EUn toimielinten ja kansalaisten välillä. Ehkä tässä nyt hieman aliarvioidaan niitä vaaroja, jotka voisivat syntyä tästä, tästä potentiaalisesta tilanteesta. Kansalaiset eivät tunne, että ne ihmiset, jotka on heitä edustamaan valittu, edustaisivat heitä. Tässä saatan johtua outoa tilanteeseen, jossa kansalaiset luopuvat tavallaan toivosta toimielinten suhteen. Uskon, että nyt kun ihmisillä on taloudellisia ongelmia ja heitä pelottaa tämä tilanne, niin meidän tarvitsee löytää mahdollisuuksia talouskasvuun ja puuttua välittömästi köyhyyteen ja työttömyyteen. Tämä on todellinen ensimmäisen, ensisijaisen tärkeä prioriteetti. Mainitsitte tämän itsekin. Tässä kontekstissa kansalaiset ovat kaikista tärkein työkalu, joka meillä on. Mutta tämä asetus näistä julkisista sopimuksista, josta puhumme nyt hyvinkin intensiivisesti, tätä asetusta tulee tukea ja se pitää toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Sellaisella tavalla, joka takaa oikeudellisuuden ja avoimuuden. Meidän pitää saada aikaiseksi kehitystä, mutta meidän pitää olla varovainen, että järjestäytynyt rikollisuus ei pääse soluttautumaan näihin suuriin sijoituksiin. Eli meidän pitää olla todellakin varovaisia näissä ö, julkisissa hankinnoissa ja niitä koskevissa sopimuksissa. Siis pitää keskittyä näiden hankintojen laatuun ja suhteisiin toimielinten välillä. Haluaisin kuulla mielipiteeni näistä asioista. Kiitos. Um, just a point. Uh, Ehkä voisin huomauttaa tästä vielä nopeasti. Sanoin nimittäin aikaisemmin, että olette kilpailuneuvoston puheenjohtaja. Tämähän on melko uusi neuvoston kokoonpanon ja olen keskustellut öm, muiden ministerien kanssa siitä, että on tärkeää osallistua tähän, sillä kaikilla mailla ei ole erillistä kilpailuministeriä. Minulla on siis kaksi kysymystä. Ja jatkan tässä tavallaan herra Koferaatin puheenvuoroa. Nyt kun puhumme tästä kasvusta ja työllisyydestä, niin voisitteko ehkä ö, ylemmällä ministeritasolla saada aikaiseksi enemmän sitoumusta kasvua kohtaan. Ja niin sitten toiseksi ministereillä on tärkeä mahdollisuus puhua politiikkaa ja tehdä politiikkaa myös epämuodollisissa tapaamisissa. Kun me teemme puheenjohtajavaltion kanssa yhteistyötä, niin ongelma me on se, että puhumme yksityiskohdista, mutta emme välttämättä suurista poliittisista linjoista. Tämänkin herra Koferati mainitsi. Ehkä voisitte hieman valaista sitä, mitä ehdotuksia teillä olisi. Ehkä mekin voisimme mainita muutaman ideamme, miten tätä keskustelua ja yhteistyötä voidaan parantaa. Ευχαριστώ κύριε Kiitos. Aloittaisin tekemällä huomio, joka liittyy siihen, mitä edustaja Koferaatti tässä sanoi. Kriisi vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin. Tässä ei pidä antaa sitä vaikutelmaa, että vaikutukset eivät tuntuisi jokaisessa jäsenvaltiossa, vaikka siltä nyt ehkä näyttäisikin. Meillä on sisämarkkinat ja siksi ongelmat, kuten köyhyys, heijastuvat joka puolelle Euroopan unionia. Olen jo aiemminkin maininnut sen, että Euroopassa kyllä keskustellaan vapaasti kasvusta ja että kaikki toiveet ikään kuin kasataan budjettileikkausten ja talouspolitiikan kehityksen päälle. Näin ainakin useimmissa jäsenvaltioissa, mutta toisaalta haluttuja tuloksia ei sitten saavuteta. Tuloksena on entistä syvempi lama, korkeampi työttömyys Julkiset hankinnat ovat tärkeä väline, jolla me voimme vahvistaa markkinoita ja tarjota yksinkertaistettujen menettelyjen kautta lisää mahdollisuuksia, suurempaa avoimuutta ja ennen kaikkea tilaisuuksia pk-yrityksille. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, se on ihan selvää ja niille pitää antaa tilaisuus olla sitä. PK-yritysten kasvun kautta muu, muu Eurooppa kasvaa ja lama voitetaan. PK-yritysten kautta luodaan myös lisää työpaikkoja ja tällä tavoin työttömyys vähenee. Siinä mielessä julkiset hankinnat ovat tärkeä kehityksen väline. Meidän pitäisi tarjota lisämahdollisuuksia tällaiseen kasvuun. Ja meidän pitäisi tarjota myös lisää tukea pk-yrityksille. Sitten liittyen siihen, mitä puheenjohtaja tässä mainitsi, on aivan totta, että neuvostossa työn on oltava tehokkaampaa ja ennen kaikkea neuvostossa. Menettelyissä on tehostamisen varaa No se on aivan toinen, toinen aihe sitten, että kuinka laajalla mandaatilla kukin ministeri neuvostoon tulee monella tai ministereillä nämä mandaatit saattavat olla hyvinkin erilaisia ja tehtäväkenttä toisella laajempi kuin toisella. Olen huomenna teollisuusvaliokunnassa puhumassa näistä asioista. Kyproksella on tietyt prioriteetit puheenjohtajavaltiona ja yksi niistä on yrittäjyys. Tässä on kyse kaikenlaisesta yrittäjyydestä, myös tällaisista toisista mahdollisuuksista kerran jo konkurssin tehneille yrityksille ja yrittäjille. Tämä on hyvä aihe esimerkiksi epäviralliseen ensi viikolla Kyproksella järjestettävään kilpailukykyministereiden tapaamiseen. Siellä aiomme tehdä päätelmiä muun muassa tästä aiheesta. Meitä kiinnostaa myös teollisuuspolitiikka. Komissio on ilmoittanut että se aikoo käsitellä tätä asiaa ja tämä kiinnostaa meitä myös suuresti, koska Eurooppa tarvitsee reaali, reaalitalouden elpymistä – me tarvitsemme myös kilpailukykyä ja ennen kaikkea eurooppalaisten yritysten on tultava paljon kilpailukykyisemmiksi. Lopuksi mainitsen vielä PK-yritysohjelman. Siitä puhun vielä tämän jälkeenkin ja toivottavasti tästä asiasta pääsen tämän valiokunnan kanssa keskustelemaan vielä tämän vuoden aikana. Nyt en sano siitä sen enempää nostaisin kuitenkin esiin asioita, jotka liittyvät sisä, sisämarkkinoiden päätöksen saattamiseen. Sillä tavoin Euroopan talous saataisiin takaisin kasvun tielle. Well, thank you very much. That's, that's been... Kiitos. Tämä oli todellakin hyödyllinen vastaus ja tieto tästä epämuodollisesta ministerikokouksesta ensi viikolla. Minä, minä äh, kierrätänkin tästä vielä asiakirjan jäsenille. Kun puhumme PK-yrityksistä, ähm, teillä on todellakin vahva asema vaikuttaa asioihin ja olemme hyvin kiinnostuneita tietysti näistä julkisista hankinnoista myös siinä mielessä, miten PK-yrityksellä on mahdollisuus osallistua julkisiin hankintoihin. Nyt sitten herra Syvän voisi ehkä puhua lyhyesti tästä konsessiopaketiosta. Tämä liittyy myös julkisiin hankintoihin. Joten ehkä voisitte tästä muutaman sanan kertoa. Emme ole keskustelleet vielä yksityiskohtaisesti aiheesta, mutta voisitte ehkä pienen alustuksen pitää. Haluaako joku muu vielä esittää kysymyksen Kyproksen ministerille? Nyt olisi viimeinen mahdollisuus. Voitte sitä miettiä sillä aikaa, kun herra Zuvan vastaa. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, monsieur le ministre. Kiitos Hyvä ministeri, minäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että annatte meille kallista ajastanne ja te autatte meitä todella paljon työssämme. Mitä tulee näihin julkisiin hankintasopimuksiin, komissio toivoi, että saataisiin aikaiseksi sellainen lainsäädäntöväline, joka samalla käsittelisi käsittelisi eh, palvelujen julkisia hankintoja ja tavaroiden julkisia hankintoja. Aikaisemmin nämä olivat erillään ja meistä tuntui järkevältä ottaen huomioon, että tässä kymmenisen vuoden ajan on asiantu paljon kantaa tuomistumassa. Ajattelimme tässä saada tällaiset uudet välineet aikaiseksi, siksi meillä on nämä kaksi esitystä. Yhden mainitsitte. Ensimmäinen koskee julkisia hankintoja. Ja toinen taas sopimuksia. Ja tämä konsessio-asia on täällä puhuttanut paljon. Me olemme täällä olleet sitä mieltä, että tekstissä ei tehty tarpeeksi selvää näiden välistä eroa ja näistä konsessioista tuli vain tietyn tyyppisiä julkisia hankintoja. Tämä on taas aika lailla joustamaton teksti näissä menettelyissä ja minä toimitin parlamentille tekstiehdotuksen äskettäin ja siinä pyritään ottamaan esille mm, sopimukset, sellaiset sopimukset, jotka ajan kuluessa muuttuvat. Ranskassa ja latinalaisessa Amerikassa on voitu havaita, että lähes kaikki toimiluvat ovat olleet sellaisia, että ne on uudistettu. Niitä on jatkettu taas muutaman vuoden kuluttua ja tässä pitää olla tällainen jatkomahdollisuus ja sen takia minun ehdotuksessani haluttiin ottaa tämä mahdollisuus esille. Nyt te voitte edistää tätä lainsäädäntöä, kunhan siitä tulee sellaista joustavaa, kevyttä lainsäädäntöä, joka antaa julkiselle vallalle eh, tässä mahdollisuuden johtaa eh, olla tilanteessa aina johdossa. Ja me tässä erehtyisimme, jos ajattelisimme, että konsessit pitää ottaa mukaan julkisiin, julkisten hankintojen direktiiviin, sillä tällöin unohtaisimme, että se on spesifi asia. Olisi mukava tietää, mitä te olitte tästä asiasta mieltä, ja näin voisimme mennä asiaan yksityiskohtaisempaan käsittelyyn. Kiitos. Ministeri Sylikki Otis voisi varmasti kommentoida tätä, mutta haluaako joku muu vielä esittää kysymyksiä? Ole hyvä. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και Ζωβίν. Να πω ότι... Kiitos, herra Jva. Täytyy sanoa, että olette oikeassa. Meidän täytyy erottaa käyttöoikeussopimukset muista julkisista sopimuksista, mutta voisin mainita tässä yleisen neuvoston puheenjohtajan kannan. Me haluaisimme yksinkertaistetun direktiivin, jossa on rajoitettu määrä sääntöjä, jotka kuitenkin takaavat avoimuuden, tasa-arvoisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Tämä edistää, edistää julkisia ja yksityisiä sijoituksia ja näin pääsemme edistämään kasvua ja rakenteellisia muutoksia. Meidän tulee erityisesti käsitellä näitä sopimuksia oikealla tavalla. Tämä vaatii todellakin tasapainosta lähestymistapaa, sillä toisaalta me haluamme parantaa kilpailukykyä ja sitten taas toisaalta tarvitsemme todellakin läpinäkyvyyttä ja hyvää käyttöoikeussopimuksen hallintaa. Näissä kehyksissä ja näissä vaikeissa olosuhteissa jo me etenemme tähän suuntaan puheenjohtajavaltiona. Well, Minister, I'd like to thank you very much indeed for um, giving... Kiitos, että osallistutte tähän kokoukseemme valiokuntien, valiokunnan puheenjohtajisto pystyi myöskin lounastamaan teidän kanssanne ja kun kävimme teidän luollanne huhtikuussa, olimme vaikuttuneita nähdessämme, että teidän tiimimme on todellakin pätevä ja vahva. Siellä tunnetaan yksityiskohtaisesti kaikki tärkeät aiheet ja monet jäsenet ovatkin jo maininneet, että, että meillä on hyvin tärkeää teidän vahva tukenne ennen kaikkea myös sisämarkkinoiden toimenpidepaketin suhteen. Tämä toimenpidepaketti on meille erityisen tärkeä ö, seikka, sillä se liittyy Grekin mietintöön vuodelta 2010 Tehän mainitsitte myös tämän kansalaisia varten luodun sisämarkkinan. Ja sitten meillä oli Strasbourgissa myös mahdollisuus keskustella seuraavista sisämarkkinatoimenpiteistä, jotka luotaisiin vuonna 2013. Te sanoitte, että te aiotte myös edistää näitä toimenpiteitä puheenjohtajakaudella. Teillä on täysi tukemme esityslistanne on kunnianhimoinen. Tavoitteena on edistää kasvua ja työllisyyttä Euroopan, eurooppalaisessa taloudessa ja tukea PK-yrityksiä. Mielestäni juuri tällä pitää olla ensisijainen asema tulevissa keskusteluissa. Kuten sanoin aikaisemmin, näimme myös Kyproksen me, että olette, me, että olette ekoyritysten tärkeästä roolista. Tässä siis teillä on hyvää käytännön kokemusta ja voitte ottaa johtavan aseman, mutta myös julkisen, julkisten hankintojen kohdalla olette osoittaneet, miten pk-yritykset voivat paremmin osallistua julkisten hankintojen markkinoihin Euroopassa. Näin olemme siis hyvin rohkaistuneita ja on ilo, että osat ihmistä ne on täällä myös tänään paikalla tukemassa teitä. Tämä on tietysti meillekin rohkaiseva merkki. Joten toivotamme teille kaikkea hyvää ja toivottavasti osa meistä pääsee vierailulle Kyprokselle myös kautta aikana. Teillä on 20. lokakuuta ainakin konferenssi, joka pidetään sisämarkkinaviikon viikon Lopuksi varmasti marraskuussa sitten pidetään myös PK-konferenssi ja siihen valiokunta varmasti myös voi osallistua. Ja näin voimme tarkastella lainsäädäntöä ja tavata paikallisia PK-yrityksiä. Odotamme todellakin innolla näiden seuraavien kuuden kuukauden haasteita. Toivotan teille kaikkea hyvää ja toivottavasti näemme toisemme jopa aikaisemminkin. Olette aina tervetulleet vierailemaan valiokuntaamme myös ennen puheenjohtajakauden loppukäyntiä tietysti. Kiitos ja kiitoksia paljon teille.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

Uh, so colleagues, um, uh... No niin, kollegat. Tässä oli nyt pieni tauko, jotta pystyin, ää, äh, uh, pystyin tuossa vielä muutaman sanasen puhumaan ministerin kanssa. Kiitos tästä keskustelusta. Varmasti meidän työsuhteemme Kyproksen puolintakautta on hyvä. Nyt ää, äh, uh, olen tyytyväinen, että herra De Jong on paikalla. Hänhän on budjetti- ja käsittelevä esittelijämme. Hän antaa meidän lausunto luonnoksemme talousarviosta ja näen, että herra Schwab, oletteko te varjoesittelijänä ilmeisesti Jon Van de Kamp ei ole paikalla, sekä Seslemon on paikalla, ja sitten herra Busoi ja rouva Ruule. Herra Kasunik ei ole paikalla, mutta varmasti hän lähettää muistion. Ja sitten annakin heti herra De Jongille puheenvuoron, jotta voimme keskustella varjoesittelyiden kanssa sen jälkeen. Onko komissiosta tai budjettivaliokunnasta kukaan paikalla? Ei, ilmeisesti ei, joten tämä on meidän ensimmäinen sisäinen keskustelma. Dennis, ole hyvä. Um, um et, uh, uh, et... Kiitos. Tämä lausunto käsittelee tietysti, tässä käsitellään tietysti myös näitä tarkistuksia, jotka esittelen vielä itsekin. Yleisesti minä toteaisin, että tässä elämme säästöpolitiikan aikoja, eli emme voi sallia, että Euroopan tasolla nyt tuhlailisimme meidän pitää siis tarkastella talousarvioita kriittisin silmin. Olen myös keskustellut, keskustellut komission kanssa hyvin kriittisesti. Pitää erottaa toimiin ydin, jotka ovat meidänkin mielestämme tärkeitä ja hyviä. Ja sitten pitää erottaa ne toimet, jotka ovat tavallaan lisätoimia. Esimerkiksi seminaarit, tutkimukset, tilaisuudet. Niitäkin järjestetään vielä jonkin verran. Ja kun keskustelemme komission virkamiesten kanssa, niin komission virkamiehet eivät usein tiedä, missä ne, mitä näissä tilaisuuksissa edes käsitellään. Eli näitä kohtia talousarviossa pitää käsitellä kriittisesti ja sitten vielä perustavanlaatuisesti. Minä kyllä ihmettelen, kun, että pitäisikö meidän viranomaisena varata suuria määrärahoja standardointiin, standardisointiin, sillä standardisointia varten on erillisiä elimiä, jotka kehittävät normeja, standardeja ja jotka käyttävät varaa näihin. Tietysti voimme auttaa pk-yrityksiä tai kuluttajajärjestöjä, jotta nekin voivat osallistua näihin prosesseihin. Ja tietysti tähän tarvitaan varoja, mutta kun keskustelen komission kanssa, sai sellaisen vaikutelman, että varoja käytetään standardisoinnin ohjailuun. Standardisoinnistahan vastaa yksityissektori. Eikö näitä seikkoja nyt tässä pitäisi ollenkaan sekoittaa toisiinsa. Emme voi antaa yksityissektorille varoja, jotta ne tavallaan tekevät tällaista puolilainsäädäntöä. Lisäksi pitää ottaa huomioon konkreettiset kysymykset, esimerkiksi solvit. Solvit on tärkeä ja komissiolta on nyt kuultu, että tämä on kohta, jonka voi siirtää, josta voi siirtää varoja muihin kohtiin, mutta täällä pitää varata omia varoja. Olen valmis, valmis kehittämään, ö, kehittämään joustavuutta. IMI ja sinun Euroopasi neuvonta, nämä kaikki ovat ovat hyvin tärkeitä ja niitä hallinnoidaan komission yksiköissä. Meidän pitää huolehtia siitä, että Solvitilla on tarpeeksi varoja ja sitten komissio voi toteuttaa yhteisiä toimia. Tässä nyt ensimmäiset huomautukset. Eli olemme todellakin hyvin realistisia Näissä pilottihankkeissa pitää ehkä vielä sanoa, että sisämarkkinafoorumi on sellainen tilaisuus joka vuosi, johon, jonka kanssa IMKO voi identifioida itsensä. Herra Graghan tässä myös sanoi, että IMKON pitäisi tästä itse päättää. Ei ole mitään ongelmaa sillä, siinä, jos, ö, jos tällä annetaan varoja tässä muodossa. Kiitos. Kiitos. Tämä on todellakin hyvin realistinen arvio. Nyt siis herra Schwab. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal muss ich sagen... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin täytyy sanoa, että variesittelijämme ei päässyt paikalle, mutta hänellä on varmasti samat intressit kuin minullakin, kun nyt kuuntelen esitteli, valmistelijaa. Minä olen nyt katsonut näiden ehdotuksiaan talousarviota tätä lausuntoa, koskee talousarviota ja kohdat 1,7, niistä olen melko samaa mieltä, mutta meidän pitää nyt olla varovaisia ja asettaa oikeat painopisteet. Tämä valiokunta ei ole yleensä valiokunta, joka päättää varojen käytöstä. Eli me päätämme ennen kaikkea varoista, joita käytetään sisämarkkinoiden edistämiseen. Ja siinähän tarvitaan aina enemmän varoja eikä enemmän, siis enemmän varoja eikä vähemmän. Niin siksi sanoinkin tästä kohdasta kaksi. Tässähän puhutaan ulkopuolisesta henkilöstöstä, ulkopuoliseen henkilöstöön. Tämä ei päde, jota, jota, minkä juuri sanoin. Ja lisäksi olen tyytyväinen siihen, että, että tuemme kyllä varojen lisäämistä itse asiassa, joten johdantoa ei voitaisi aloittaa sillä, että pitäisi, pitäisi korostaa säästämistä minun mielestäni, mutta muuten olen kyllä samaa mieltä näistä kohdista. Kiitos. Herra Gasses Ramon. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin täysin yhtyä näihin kommentteihin, mitä olemme kuulleet kollega De Jongin tekstiin liittyen. Nämä ovat lyhyitä, lyhyesti ilmaistuja ajatuksia, jotka ovat kuitenkin aivan alkantaan osuvia. Ja kuten hän sanoi, ei saa unohtaa, että me elämme säästövaihetta, mutta näin säästökaudella meidän on pyrittävä saamaan aikaan kasvua tehtävä tästä kasvukausi. Ja tässä mielessä IMKON tehtävä on todella tärkeä, jos halutaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja antaa sellaiset puitteet tuotantoaloille ja kuluttajille, että tilanne voi parantua, niin kaikki se mitä tehdään, niin se helpottaa sitä, että säästötoimista, tiukoista sellaista, voidaan päästä kasvuvaiheeseen. Myöhemmässä vaiheessa teemme ehdotuksia liittyen tähän tekstiin ja tarkoituksemme on miettiä sitä, miten vuoden 2013 talousarviolla voitaisiin sisämarkkina näkökulmasta vahvistaa sellaista toimintaa, joka olisi tehokasta ja vaikuttaisi nuorisotyöttömyyteen. Tarvitaan tehokkaita toimia kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Ja tässä mielessä tarvitaan rakenneuudistuksia, jotta valtion ja Euroopan julkiset palvelut ja kilpailukyky palvelut voisivat parantaa sisämarkkinoita. Ja sitten lopuksi sanoisin vielä, että nämä suositukset, mitä on otettu esille, niiden pitää pyrkiä siihen, että rakenteilla oleva yhtenäismarkkina Eurooppa ei saa koskaan unohtaa sosiaalista Eurooppaa. Tämä täydentävyys mahdollistaa sen, että rakennusprosessi, joka on nyt käynnissä, olisi vankka ja vakaa tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Äh, Kiitos. Herra Busoi, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää ja valmistelijaa tästä tärkeästä työstä. Suurinta osaa näistä asioista voin kyllä täysin tukea, mutta siellä on muutama sellainenkin, josta pitää vielä keskustella ja joita pitää selventää. Kuten kollegat tässä jo sanoivat, meidän pitäisi huomioida tämä taloudellinen konteksti ja ne säästötoimet, joita kansallisesti tehdään – se ei kuitenkaan tarkoita automaattisia leikkauksia Euroopan unionin talousarvioon. Minusta meidän tulisi tehdä parhaamme varmistaaksemme, että Euroopan unionin talousarvio tukee kasvua ja kilpailukykyä sellaisilla alueilla, joissa jäsenvaltiot eivät käytä rahaa itse ja joissa saavutamme parempia tuloksia yhdessä. Kohdassa kolme esittelijä sanoo, että tietyllä budjettikohdalla vältetään epäjohdonmukaisuudet, mutta samaan aikaan pitää keskustella, mihin maksumäärärahoja voidaan lisätä. Meidän tulee toimia tehokkaammin sillä rajallisella rahamäärällä, joka meillä on käytettävissämme. Entisenä solvitesittelijänä olin myös hyvin pettynyt siihen, että komissio haluaa jälleen tuottaa talousarvion, jossa ei ole varoja solvit-verkostoon eikä sisämarkkina-avustuspalveluihin. Tilanne oli sama viime vuonna. Olisin halunnut välttää saman tilanteen toistumisen tänä vuonna. Minä jätän tarkistuksen tähän asiaan ja, ja myös talousarvioon. Tiedän, että Rosatun aikoo tehdä tarkistuksen valmistelevista toimista. Se on sellainen asia, jota minä tuen, koska ensimmäinen sisämarkkinafoorumi, joka järjestettiin Krakovassa, jotkut meistä olivat siellä, oli hyvin menestyksekäs tilaisuus ja siksi tämän hankkeen ja näiden tilaisuuksien jatkaminen vahvistaisi sisämarkkinoita. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Mrs. Rula. Kiitos. Seuraavaksi Rova Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa ja olen myös sitä mieltä, että näinä aikoina pitäisi tietysti tarkkaan katsella sitä, mihin varat menevät. Eli emme voi sanoa, että EU-tasolla käytämme varoja järjettömiin hankkeisiin. Herra Busoin ja herra De Jongin arviosta olen samaa mieltä, että he, kolmista se ei olla aivan aivan tarkkoja omista varankäytöstä, eli komissiosta pitäisi kyllä saada tarkempia tietoja siitä, että tätä talousarviota, niin että tätä talousarviota voidaan puolustaa. Tämä Solvit-asia on tietysti pitkäaikainen ongelma, ja jos voisimme saada tässä muutoksen aikaiseksi, niin se olisi mielestäni myös hyvä. Herra De Jong on puhunut standardisoinnin, standardisoinnin varoista. Tästä tietysti komission pitää saada, saada ö, ilmoitus aikaiseksi, sillä tässähän on kyse ennen kaikkea kansallisjärjestöistä ja järjestöjen ja kuluttajajärjestöjen ja PK-yritysten tukemisesta, mutta minäkin kyllä kysyn, mitä komission muka tässä pitäisi muutoin rahoittaa. Ja sitten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Minä tuen tässä kyllä herra Busoita ja Rosa Tuunia. Tämä on menestyksekäs väline, jota, jota pitää jatkaa. Kansalaiset eivät ole vieläkään täysin hyväksyneet sisämarkkinoita. Skeptisyyttä on olemassa, joten meidän pitäisi järjestää tilaisuuksia, joissa tiedotetaan sisämarkkinoiden hyödyistä ja joissa myös puututaan ihmisten huolenaiheisiin. Uh, well, thank you very... Kiitos kaikille. Muutama kommentti vielä minulta. Ensinnäkin minä olen myös samaa mieltä tästä yleisestä tuesta ja näistä, tästä yleisestä suuntauksesta. Meidän pitäisi todellakin olla realistisia, ja tämä onkin hyvin realistinen lausunto. Olen kuitenkin samaa mieltä joidenkin, joidenkin kollegoiden kanssa siitä, että tässä on melko monimutkaisia lauseita, joita pitäisi ehkä yhdistellä. Meidän, jos nyt sitten painopisteitä muutetaan, niin meidän pitää olla realistisia sen suhteen, mitkä uudet painopisteet ovat. Dennis on sanonut tässä kohdassa seitsemän, toteaa, että kuluttajapolitiikka on keskeinen painopistealue. Tässä on nyt mainittu tämä painopistealue, mutta ei kuluttajapolitiikkaa pitäisi puolustaa kaiken muun kustannuksella kuluttajapolitiikkahan on jaettu vastuu Euroopan unionin ja unionin tason ja jäsenmaiden tason välillä. Ja kuluttajajärjestöjä pitää tukea erityisesti uusissa jäsenmaissa. Ne ovat heikompia siellä ja niiden kohdalla on tehty leikkauksia. Tämä on aihe, jota pitää tarkastella. Puhut, puhuitte myös skeptisyydestä näiden tutkimusten suhteen. Eli sanoi, että tässä pitää tässä käytetään rahaa tutkimukseen, jotka eivät tuota lisäarvoa, niin silloin pitäisi se myös selvästi todeta tekstissä. Standardisoinnista sitten on selvää, että olemme asettaneet painopistealueet kuluttajille ja me olemme tarkastelleet myös talousarviota tästä näkökulmasta, joten meidän pitää tarkastella kokonaissijoituksia standardisointiin. Sinun Eurooppasi neuvonta. Siitä me olemme pyytäneet järkeistämistä ja, ja näistä tilanteista, joista kuluttajat käyttävät internetsivustoja, erilaisia internetsivustoja. Meidän pitäisi nyt edistää tässä yksittäistä portaalia ja löytää tapoja järkeistää näissä toimissa ja säästää. Tässä pitäisi ehkä hieman tiukentaa talousarviota, jotta järkeistäminen ja säästäminen lähtee liikkeelle. Se kyllä sopisi meidän linjaamme. Ja talousarvio, sitten, siitä pitää ottaa neuvot huomioon. Jo, joissakin seikossa on ollut jo viivästystä ja me tiedämme, että jäsenvaltiot eivät ole aina noudattaneet velvollisuuksiaan, ähm, eivätkä ole antaneet varoja tämän hankkeen edistymiselle. Ja joten talousarvion tulleja varten pitää vastata realistista aikataulua. Eli pitää miettiä, milloin järjestelmä sitten toimii. Sen pitäisi olla lähtökohtana. Koulutukset, äh, siis seminaarit ja tilaisuudet, jos niissä on kyse, kyse äh, ihmisten kouluttamisesta uuden järjestelmän äh, käyttöönotossa, niin siltä ei pitäisi säästää, mutta jos nämä tilaisuudet eivät tuota lisäarvoa, niin niistä voidaan kyllä säästää. Eli tämä on, tästä pitää ehkä vielä yksityiskohtaista työtä tehdä, mutta olette huomattaneet hyvin tärkeistä aiheista tässä lausunnossa. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoro? Haluaako komissiosta esimerkiksi joku puolustaa talousarviotaan? Kaikki siellä, kaikki siellä katselevat alaspäin, ettei ilmeisesti halua puolustella talousarviotanne. No katsomme, miten asia kehittyy. Tennis. Näyttää siltä, että teillä on tässä hyvät kehykset, joista jatkaa työtä. Ne haluatteko vetää tämän yhteen vielä ja sitten kertoa ehkä aikataulusta? Nee, eh, <clears throat> dankjewel uh, Malcolm. En uh, ik zal even proberen... Kiitos Malcolm. Yritän nyt olla vielä selkeämme sen suhteen, mitä halutaan tarkistuksella. Tässä haluttiin lisää sisältöä tähän tekstiin, joka laadittiin silloin, kun vielä komission kanssa käytiin keskusteluja. Ja nyt kun tiedämme tarkemmin, mistä on kyse ja tiedämme, mihin voidaan tehdä leikkauksia, mihin taas ei. Tai pois tämä koskee kappaletta kolme, mitä tulee sitten standardointiin, jos tästä keskustelee komission kanssa, niin osa varoista on juuri sitä, mitä IMKO haluaa, eli että PK-yritykset ja kuluttajat otetaan mukaan standardointityöhön. Eli tällä alalla voitaisiin esittää selkeä vähennys, jopa 5 miljoonaa. Ja sitten Degemart tutkimukset komissio voisi kertoa paljon lisäarvoa tästä saatiin, mutta komissio ei osannut kertoa, mitä varten tutkimukset tehtiin. Ja puolitoista miljoonaa voitaisiin tähän eh, tehdä vähennyksiä ilman, että se mitenkään vaikuttaisi kielteisesti. Ja sitten ohjelmat Tässä oli neuvoston eduksena 5-6 miljoonan vähennys. Näitä keskusteluja vielä käydään, eli asiaan palataan myöhemmin. Ja sitten kappale kolme 020301. Tässä on kyse suuremmista kuluista kuin viime vuonna. Minä olen ollut yhteydessä asianomaiseen pääosastoon ja olemme miettineet sitä, minkälaisia vähennyksiä voitaisiin tehdä. Voitaisiin vähän vähentää tietynlaisia tapahtumia, joiden lisää arvo ei ole osoitettavissa. Ja sitten solvit. Tässä olisi ehkä miljoonan verran mahdollisuuksia. Meidän pitäisi rationalisoida toimia. Voisimme yhdistää näitä budjettikohtia. Ja on mahdollista yhdistää solvit muihin nimikkeisiin. Ja sitten olisi tässä tämä miljoonan määrä, sitten katsotaan kuinka paljon, mikä olisi sitten lopullinen ratkaisu, mitä tulee näin yleiskommentteihin varmasti tämä saadaan ratkaistua. Minunkin mielestäni sisämarkkinat ovat tärkeitä kasvun ja työllisyyden kannalta. Tämä voidaan tehdä lausunnossa selväksi. Toisaalta tarvitaan säästöjä ja toisaalta sisämarkkinat ovat todella tärkeitä, jotta taloudellinen tilanne voi parantua. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten aikataulusta vielä. Minulla on tässä edessäni öm, sellainen tieto, että 27 heinäkuuta mennessä tarkistukset pitää saada, sillä budjettivaliokunta äänestää tästä 3-4. lokakuuta, eli tästä on nyt vielä paljon työtä edessä. Voimme varmasti tukea teitä tässä. 6. syyskuuta me käsittelemme tarkistuksia. Se on muistaakseni ensimmäinen työviikko tässä valiokunnassa. Sitä ennen on ryhmäviikko. Ja sitten meillä, sitten meillä on tämä torstain 6. syyskuuta tämä kokous. O, tässä suunnitelmana on se, että 21. marraskuuta tästä äänestetään täysistunnossa. Tiimisi varmasti tekee yhteistyötä sihteeristön kanssa. Monet meistä ovat Washingtonissa ensi viikolla, joten ehkä joudumme Atlantin yli lähettelemään sinulle ajatuksia. Eli 6. syyskuuta 18.30. 15, anteeksi, siis 17.30 keskustelemme näistä tarkistuksista. Voimmekin seuraavaksi siirtyä nyt kaksi minuuttia ajoissa äänestämään. Tiedän, ihmiset ovat hyvinkin myöhässä äänestyksiä varten, joten aloitamme vasta vartin yli, varttia siis. Ja tämä onkin sitten viimeinen paketti tässä esityslistalla ennen koordinaattoreiden kokousta.

Uh, so, ladies and gentlemen, uh, I think... Um, no niin, hyvät naiset ja herrat. I'm, I'm sure you won't mind me making the observation that you... Niin, mukava nähdä, että te olette taas täällä paikalla, mutta tuskin olisi ollut pahitteeksi, jos täällä olisi ollut useampi paikalla kello kolme, kun ministeri tuli. Täällä oli ainoastaan edustaja Ryyle paikalla silloin. Ja minusta tuntuu, että pitäisi kyllä nyt toimia niin, että kun ministerit tulevat tänne meille puhumaan, niin pari ihmistä olisi hyvä saada paikalle, eli pyytäisin, että koordinaattorit nyt todellakin tämän asian ottaisivat esille. Täällä oli kyllä vilkasta keskustelua. Olisi ollut mukava, jos jotkut teistä olisivat olleet paikalla, vaikka meillä on tärkeitä äänestyksiä liittyen Rova Roitovan eh, lausuntoihin. Ja nyt käännyn hänen puoleensa. Tämän aika epätavallinen äänestys. Täällä on sellaisia kohtia, jotka koskevat kaikkia eri äänestyksiä. Eli jos Rova Roitova haluaa vähän kertoa tästä äänestystavasta ja järjestelystä. Předsedo, eh, já bych chtěla říct, že eh, společně se Kiitos. Minä haluaisin nyt sanoa, että sihteeristön kanssa olemme valmistelleet nämä lopulliset äänestysluettelot sillä tavoin, että kaikki horisontaaliset muutokset, jotka vaikuttavat kaikkiin direktiiveihin, niin niistä äänestetään ensimmäisen direktiivin yhteydessä. Eli kun puhutaan näistä yksinkertaisista paineastioista ja tämä on nyt siis se, josta haluaisin aloittaa ja näin sitten huomioidaan kaikki nämä horisontaaliset muutokset ja sitten mennään kaikkiin näihin muihin direktiiveihin. Sitten haluaisin kiittää huomenna myös siihen, että teillä on nyt edessänne nämä lopulliset hyväksytyt äänestysluettelot. Ja sitten täällä salin perukoilla – on eri versio. Se ei ole lopullinen versio. Se on vierailijoille varattu. Eli jos joku käy sieltä salin takaa hakemassa paperit, niin haluan muistuttaa, että ne eivät ole samanlaiset kuin ne paperit, jotka löytyvät sieltä punaista kansiosta, ja punaisen kansion papereissa ei enää ole virheitä. Ja nekin koskevat juuri näitä käsiteltävänä olevia direktiivejä. Nyt annan puheenvuoron takaisin puheenjohtajalle. I, I think for sake of confusion, I understand. Kiitos. Minusta tuntuu, että ainoastaan EPP-läisillä on kyllä nämä punaiset kansiot, vaikka ehkä ne olisivat sosiaalidemokraattien eh, oikea väri, en tiedä, mutta muilla on eri väriset kansiot. Kansiosta kuitenkin löytyvät nämä äänestysluettelot ja nyt siis kaksi pyyntöä ennen kuin aloitamme. Tiedän, että olette paljon työstäneet näitä eri teknisiä asioita. Onkohan täällä sellaisia kohtia, joista voitaisiin äänestää yhdessä? Kaikkiaan ovat periaatteessa hyväksyneet nämä eh, muutokset. Eli jos voitte kertoa, onko täällä sellaisia eh, kohtia, joista voitaisiin yhtenä blokkina äänestää. Sitten tiedän, että edustaja Venju olisi halunnut täällä ottaa jotain uusia seikkoja esille, mutta tämän aamun keskustelusta ymmärsin, että ne itse asiassa otettaisiin pois tästä paketista ja niihin paneuduttaisiin taas siinä vaiheessa, kun tämä täydellinen uudelleen tarkastelu markkinavalvonnasta tehdään. Eli ehkä Rovaniu voisi vielä tuossa yhteydessä sitten mainita, kun asiat tulevat esille. No niin, miten tämä nyt sitten edistyy? En usko, että täällä on kovinkaan paljon kiistanalaisia äänestyskohtia, mutta pitäkää äänestyskortti valmiina, jos tarvitaan. Eli ensimmäisenä meillä on yksinkertaiset paineastiat, eli varmistakaa nyt, että teillä on oikeat paperit edessänne. Eli lähdemme liikkeelle kolmosesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 5, 5, 6 ja 7 voidaan ottaa yhdessä. Tarkistukset 5, 6 ja 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 8 ja 9 yhdessä puolesta vastaan. En nyt kysy, onko tyhjää, niin jos joku haluaa äänestää tyhjää, niin kertokaa siitä erikseen. Näin pääsemme kompromissi ykköseen puolesta vastaan hyväksytty. Ja siitä tarkistukseen 12 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 14, 15, 16, sopiko tänne yhdessä? Ei 16, okei. Okay. 14 ja 15 siis. Sopiiko puolesta vastaan? Tyhjää hyväksytty. Tarkastus 16. Puolesta No, tämä pitää ehkä katsoa vielä koneellisesti. No, katsotaan, onko kaikilla nyt kortit mukana. Tarkastus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemäntoista puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan ty- hyväksytty. Niin, Bernadette. Oui, alors en fait, les amendements niin itse asiassa 42, 43, 44, 45, 46, 47 ja 48 koskevat kaikki sertifiointipyyntöä riippumattomalta taholta ja minusta komission olisi hyvä kertoa meille, eikö komissio ole täällä paikalla vai onko, niin komission pitäisi nyt siis sitoutua ihan henkilökohtaisesti tässä kokouksessa, jos ymmärsin oikein, että aiotaan tehdä vaikutustutkimus ja tämä mahdollistaisi sen, että sertifiointiongelmat katettaisiin. En tiedä, haluaako komissio käyttää puheenvuoron. Jos ei, niin sitten kaikki nämä tarkistukset pidetään tässä. Ne ovat mielestäni tärkeitä kansalaisten turvallisuuden kannalta. Mutta jos komissio täällä nyt asiaan sitoutuu, niin voin komissio luottaa ja sitten vedetään pois nämä tarkistukset. Thank you. Um, yes, uh, does the commission just want... Niin, haluanko komissio kommentoida tätä asiaa? Tiedän, että asiasta puhuttiin aamupäivällä, mutta ehkä nyt kannattaisi vielä. Think, uh, uh, Mrs. Brickman Niin, Rova Brinkman sanoi tänä aamuna, että ensi vuonna 2013 tehdään suuri kuuleminen, toteuttaen suuri kuuleminen koko tästä asetuskehyksestä tuo, teollisuustuotteiden kohdalla. Me tarkastelemme silloin ongelmia ja näitä ongelmia voidaan tässä yhteydessä sitten ö, todellakin uudelleen tarkastella. Ja Rova Brinkman puhui myös akkreditoinnista tuonnille, joka tulee henkilökohtaisen käyttöön kolmannesta maista. Tästä siis tehdään tämmöinen laajemittainen kuuleminen ensi vuonna koko tästä paketista. Thank you very much and, uh... No kiitos. Näin tämä varmasti pitääkin hoitaa. Näin pääsemme tarkastukseen 21. Voidaan ottaa 21-24 yhdessä. 24 ei tarvitse äänestää. No niin, 21, 22, 23, 49, 25 ja 26. Sopiiko? Kuka puoltaa näitä kaikkia? Kuusi puolesta ja vastaan hyväksytty. Näin. Seuraavalle sivulle 27, 8, 27, 28 puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan hylätty. 29 ja 30. Voidaanko ottaa yhdessä? Ei. 29 vaan. 29 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 30 puolesta. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. 30. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta ja 12 vastaan. 33 ja 31. Voidaan ottaa yhdessä. Ei, vain 33 puolesta. Eikö äänestys alkaa, anteeksi. Äänestys alkaa kohdasta 33. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty, 34 puolesta vastaan hyväksytty. No hyvä, näin. Johdantosan kappaleisiin sitten kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty, 35 raukeaa, kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty ja tarkastus 2 roituvalta puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt äänestämme koko päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, ei yhtään vastaan. Kiitos oikein paljon ja aplodit sitten, kun kaikki on hyväksytty. Ja nyt menemme sitten seuraavaan kohtaan. Se on nyt nämä muut kuin itse toimivat vaat. 20110352 ja tässä on ensimmäinen artikla 21 tässä tarkistuksessa, onko 1 ja 32 puolesta. Vastaan hyväksytty. Uh, amendment 33 in favor. 33 puolesta vastaan hyväksytty. 35 Vernio. Äänestys alkaa. 35. Uh, the vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 Roittova lisänä puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten yhtenä blokkina 36, 37, 38 puolesta vastaan hyväksytty, eli kaikki hyväksyttiin. viisi vedetään pois, 43. Äänestys alkaa 43. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 Äänestys alkaa. Tai kaikki taisivatkin vastustaa. Se siis hylättiin. 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54 yhteensä puolesta vastaan. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan hyväksytty. 8, 9 vedetään pois, 55 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan Hyväksytty 27 puolesta vastaan hyväksytty. 67, 68, 70, 72 puolesta. Niin siis puolesta vastaan hylätty. Ja 29 vielä lopuksi puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten koneellisesti loppuäänestys muista kuin itse toimivista vaoista. Ovatko kaikki äänestäneet? No, äänestys päättyy. 28 puolesta, ei yhtään vastaan. Hyvä. Nyt sitten räjähdysvaaralliset vaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet. Aloitetaan tarkistuksesta neljä puolesta vastaan hyväksytty, sitten viisi puolesta vastaan hyväksytty. 32 Vergniaud, siinä kohta kohdalta äänestys, joka näkyy näissä äänestyslistoissa. kohta yksi äänestetään siitä puolesta vastaan. Hyväksytty. Kohta kak, tai osa kaksi tästä tarkistuksesta puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 6 roituvalta puolesta vastaan. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 34, 5, 6, voiko ne ottaa yhdessä? Ilmeisesti, vaan ei, kolme, ei 34, eli 34 erikseen äänestys alkaa. 34. Hylätty. 35 puolesta Kolmekymmentäviisi puolesta vastaan. Hylätty. 36 puolesta vastaan. Myös hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan, puolesta vastaan hyväksytty. 29 ja 31 puolesta vastaan hyväksytty. Ja 48 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten koko paperi, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 27 ääntä puolesta ei yhtään vastaan. No nyt sitten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja suojajärjestelmät. niin tässä ehdotettiin, että kaikki tarkistukset äänestetään niistä yhdessä. Kukaan ei ilmeisesti vastusta. 29, 30, 33, 11, 14, 15 ja niin eteenpäin puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Ja sitten vielä pöytäkirjaa varten koko loppuäänestys, koko paperista. 28 puolesta ei ainoatakaan vastaan. Sitten hissit ja hissien turvakomponentit. Tässä aloitetaan tarkistuksesta 38. Voiko ottaa 38-40 yhdessä, eli hyvä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten käydään nämä läpi, koska siellä on muutamia vastaan. Ja 41 puolesta vastaan Katsotaan uudestaan 41 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 43 puolesta. Onko vastaan ääniä? Hyväksytty 44 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 45 raukeaa, 46 puolesta vastaan hylätty. 47 puolesta vastaan hyväksytty. 9 puolesta vastaan hyväksytty. Ja voiko nämä loput tehdä kaikki yhdessä? Ei 48 ilmeisesti. Niin, eli 48 puolesta vastaan. Hyväksytty. Halusiko se erillisen äänestyksen jostakin vai oliko tuo se ainoa? 24 siis. No eli nyt sitten otetaan 11, 12, 13, 52, 53, 4, 5 yhdessä Sopiiko se kaikille? Puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Sitten 24 puolesta vastaan. Hyväksytty. Voidaanko sitten tehdä 24, 65, 67, 31, 2 yhdessä puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Ja sitten seuraavalla sivulla, voiko nämä loput tuonne johdatosan kappaleisiin 30, 31, 32, 33, 71 puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Ja nyt sitten johdatosan kappaleiden tarkistukset tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. 34 raukeaa, 4 puolesta vastaan hyväksytty, 35 raukeaa, nyt 36 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta. Ei yhtään vastaan yksi tyhjää. Nyt ollaan sitten tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevassa paperissa. Se alkaa tarkistuksesta 10. Voiko 10, 11, 12 ja 14 tehdä yhdessä hyvä puolesta vastaan? Hyväksytty. Ja sitten siellä on jo laitettu tarkistuksia yhteen 17, 18, 28, 30, 32, 28, siis vastaava osa puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Ja sitten voiko seuraavat ottaa myös yhdessä 16, 18, 23, 47, 37 ja 48 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan hyväksytty ja sitten johdantoosa, voiko sieltä tehdä 1, 5 ja 41 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt koko ehdotus, koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta ei yhtään vastaan. Ja sitten tämän osion viimeinen Kaksihan niitä on sitten vielä tulossa. Tämä on nyt sitten sähkömagneettinen yhteensopivuus. Voiko ottaa kaiken, kaikki tarkistukset yhdessä, suullisine tarkistuksineen, kaikkineen? Kaikki taitavat haluta jo lomille tässä. Vastustaako joku, jos kaikki tarkistukset laitetaan, laitetaan samaan? Ne pitänee silti. Kann, kannatatteko tätä? Vastustaako joku? Eli kaikki on siis hyväksytty ja nyt sitten koko ehdotus, loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä puolesta, ei yhtään vastaan, ja nyt kyllä edustaja Roitova ansaitsee isot aplodit. Uh, what has been a, uh, a... Tämä on ollut varmasti vaikea tehtävä ja kiitän siitä kyllä teitä syvästi. Haluatteko sanoa vielä pari sanaa? za velice spolupráci se všemi. Minä haluaisin kiittää kaikkia sydämellisesti ja haluaisin sanoa, että nämä uploadit, niiden pitäisi kyllä mennä erityisesti avustajalle, niin Kiitos. Uh, does the commission want to comment at all? Haluaako komissio kommentoida näiden muiden asioiden tilannetta? Okay. Is that, is that the last of our business? Uh, so, ladies and gentlemen, that can... No niin, hyvät näistä herrat tässä sitten on edessä päivän päätös, paitsi koordinaattoreiden kokous on vielä odottamassa. Koordinaattorit jatkavat tästä suoraan. Seuraava valiokunnan kokous on torstaina 6. syyskuuta kello 15. Siitä 18.30 esityslista ollaan laatimassa. Toivotan kaikille oikein miellyttävää ja rentouttavaa kesää. En sano lomaa, koska kaikki tekevät varmasti kovasti töitä, mutta nähdään jälleen syyskuussa. Tämä kokous päättyy. Mukavaa, että pääsitte paikalle. Olympics reception. Mrs. McClarkin is inviting you to the Olympic Games reception at six o'clock. Is it six o'clock, Emma? Phil.